yleissopimus kalastukseen liittyvät näkökulmat. Esittelijä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Ah, Kiitoksia arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää tässä ensin äh, valiokunnan kollegoita ja myöskin varjoesittelyitä hyvästä yhteistyöstä, kun työstimme tätä mietintöä. Tämä lähettää selkeän viestin komissiolle tueksi ja meidän valiokuntamme prioriteetit ovat selkeät, mitä tulee tällaisen kansainvälisen sopimukseen. Noin 65 prosenttia meristä ovat tuon merioikeus alueen ulkopuolella. Kyse on monimuotoisuudesta ja kestävästä toiminnasta ja tästä syystä nämä alueet eivät ole siinä mukana Tämä yleissopimus on ollut voimassa jo pitkään. Tässä on kyse meristä, mutta ajat ovat muuttuneet ja pyritään löytämään ravintoa. Ihmisten määrä on kasvanut ja näin ollen tämä sopimus on paineen alla. Meidän pitäisi lähitulevaisuudessa nyt päivittää tämä sopimus ja sopeuttaa se tämänhetkiseen tilanteeseen. Tärkeää tässä ovat esimerkiksi kalakannat. Tämähän on vuodelta 1995. Kyse on tässä tietyistä muuttavista kalakannoista. Ja totta kai tässä on myöskin muita kysymyksiä, joista voidaan puhua. Ja sopimuksen vaikutuksesta tässä on kyse. Ja kuitenkin näistä toimenpiteistä pitäisi pitää kiinni myöskin tulevaisuudessa. ykon yleiskokous päätti, että ensimmäiset neuvottelumuodot siis 6. kesäkuuta 2015 YK yleiskokous päätti perustaa epävirallisen ad hoc ryhmän 2016. Toivomme, että saamme 2017 sitten ensimmäisen raportin tuon komitean tarkoituksena on valmistella neuvotteluja ja siten, että sillä on oikeudelliset puitteet. Tarkoituksena on saada aikaiseksi uusi sopimus No, miten tärkeä sitten komission rooli oli? Komissio oli yksi tärkeimmistä aloitteen tekijöistä tälle työryhmälle, mutta on kuitenkin myös olemassa maita, joiden kohdalla tietyt toimet otetaan sopimuksesta pois. Siis nämä on tarkoitus hoitaa kansallisella tasolla. Ja tämä aiheuttaa meille ongelmia. Komissio ja parlamentti eivät ole yhtä mieltä näistä rajoituksista – Tämä on meille prioriteetti eh, edellä mainituista syistä ja olen tässä myöskin tehnyt, eli tässä on tarkistus, tämä, tätä sopimusta ei pidä päivittää eh, kalakantojen osalta ja minä suosittelen, että paikalliset kalajärjestöt eh, ovat sellaiset, että niitä otetaan tähän mukaan, koska näitä tämän sopimuksen voimaanastumisen jälkeen on perustettu. Ne eivät ole kaikki toimineet yhtä hyvin, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tämä on toiminut myönteisesti ja ja pitäisi motivoida myöskin sellaisia maita enemmän, jotka eivät ole niinkään mukana tässä kun ajatellaan näitä suojeltuja lajeja, niin ei, ei niiden kohdalla menestystä tule, jos ei tässä nyt oteta tällaista kokonaismenetelmäpakettia. Ja me tarvitsemme myöskin kansainvälisen rakenteen näitä päätöksiä varten. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Gabriel Mato, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Aivan ensin haluan äh, onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Kun puhutaan uusista kansainvälisistä välineistä merten sääntelemiseksi, niin toteaisin, että lisäsääntelyä ei tarvita. Meillä on jo kylliksi sääntelyä. Nämä puitteet toimivat, kunhan kaikki osapuolet kunnioittavat niitä. Ei tässä tarvita mitään uusia sääntöjä, kunhan kunnioitetaan vanhoja sääntöjä merten suojelemiseksi. Olemme olleet varsin tehottomia olemassa olevien sääntely puitteiden alla ja kalavaroja tulee mm, säännellä ja suojella olemassa olevien sääntöjen puitteissa. Lisäksi tulisi kansainvälisten toimielinten ja alueellisten toimielinten toimia koordinoida entistä paremmin ja tehdä yhteistyötä kansainvälisen kalastuksen paremmaksi sääntelemiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi eh, Ricardo Dos Santos, olkaa hyvä, kaksi, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitokset komissiolle ja myöskin esittelijälle. Biodiversiteetti on tärkeä asia ja kalastus on osa tätä kaikkea. Ja on erittäin tärkeää, että lähestymistapamme on riittävän integroitu sakraalinen ja toisaalta huomioi myöskin tieteelliset tutkimukset. FA on myöskin näitä asioita kommentoinut. Ja tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että kiinnitän huomiota biologiseen monimuotoisuuteen ja toisaalta ymmärretään, tätä vaikutusta eh, paikallisen ekosysteemin eh, näillä menettelyillä on. Esimerkiksi voitaisiin ajatella maailmanlaajuista eh, merien suojeluohjelmaa. Eh, tällaista tarvittaisiin, jos halutaan todellakin resursseja säästää. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Marias. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijä edustaja Nikolaita tästä mietinnöstä jossa otetaan huomioon kaikki huolen aiheemme. YK on yleiskokous on päättänyt kehittää kansainvälisesti juristi sitovan välineen suojellakseen meren, merien biologista monimuotoisuutta. Ja tästä syystä kalateollisuus ja EUn markkinat ovat tilanteessa, että niiden pitäisi kohdentaa toimensa kestävälle pohjalle. tähän liittyvät kaikki maat, myöskin EUn jäsenehdokasmaat. Ja jälleen kerran haluaisin painottaa, että EUn pitäisi ottaa todella vakavasti huomioon kaikkien jäsenvaltioiden kalastajien kannat ja varsinkin minun maani Kreikan kalastajien kannat. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ferreira, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Merten suojelu on aivan tarvitsee aivan välttämätöntä yhte, välttämättä yhteistyötä. Ja YK on oikea foorumi tämän yhteistyön järjestämiseksi, toimiin ryhtymiseksi niin, että ollaan tilanteessa, jossa saadaan merten resursseja suojeltua. Kyse on oikeudellisista ja oikeudenmukaisista kriteereistä, joita tarvitaan. On aivan oikein pyrkiä yhteistyön kautta näihin tavoitteisiin. On myös perusteltua tieteellistä tietoa ja vaikutusarvioita. EUn, EU ei aina ole ollut roolinsa tasalla menneisyydessä päinvastoin. Esimerkiksi Syvänmeren kalastus on tästä yksi esimerkki. Kaikki ei ole sentään ihan hyväksyttävää. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Polczak, minuutti. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já chci... Kiitos, hyvä puhemies on valmis tukemaan kaikkia aloitteita, jotka tukevat tätä aihetta, joka tässä nyt on esillä. Eli että saadaan aikaan eh, merien kestävä, kestävää kehitystä ja toisaalta voidaan varmistaa merten eh, monimuotoisuus. Toisaalta on ymmärrettävä, että EU-sulla myöskin on hankaluuksia ja ongelmia ja on sellaisiakin kehityskulkuja, jotka ovat nimenomaan mm, hankaloittaneet tai huonontaneet biologisen monimuotoisuuden tilannetta. Esimerkiksi yhtenä syynä voidaan mainita se, että rannikot ovat varsin tiheän asuttuja nykyisellään. Toisaalta tehokalastus on toinen syy ja se on suuri uhka kalakannoille ja ylipäätään meren eliöstölle ja merten saastuminen. Se on myöskin ongelma. Näihin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota ja tämä mietintö on todella tervetullut. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja Nikola niin Kaputta minuutti. Kiitos puhemies. YK raportti, joka puhuu merten monimuotoisuuden säilyttämisestä, on varsin tärkeä asia, vaikka viime vaiheessa vasta tarvitaan tällaisia suojelutoimia kansainvälinen kehitys ja sitova lainsäädäntö, tehokas lainsäädäntö ja hyvä koordinointi, näitä todellakin tarvittaisiin myöskin kalastuksesta puhuttaessa. Ja tarvitaan uusia kansainvälisiä sopimuksia, joissa huomioidaan vastuut myöskin silloin, jos eh, merelle aiheutetaan jonkinlaista haittaa Uudessa sopimuksessa pyritään kehittämään institutionaalisia puitteita, joilla pystytään vähentämään ympäristövaikutuksia ja toisaalta katsotaan, mikä on ympäristön ja meren välinen suhde. Ja tällaiset toimet toteutetaan siten, että voidaan valvoa myöskin sosiotaloudellisia vaikutuksia paremmin. Kiitos, oli tässä ehkä hieman yliinnokas. Edustaja Kuun halusi vielä puheenvuoroja, koska kerran aikaa on, niin olkaa hyvä vaan. Arvoisa puhemies, tämä parlamentaarinen keskustelu, jossa kuulee eriäviä mielipiteitä ja sitten voi myöskin argumentoida näiden kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano on A ja O tässä. Gabriel Mato sanoi, että meillä on tällaisia sopimuksia, mutta meidän Euroopan unionina täytyy toimia vahvasti myöskin markkina sijoituksestamme käsin. 70 prosenttia eurooppalaisista kalatuotteista on tuotu tänne. Ainoastaan 30 prosenttia saamme omilta alueiltamme tai vesiviljelystä. Aasialaiset, kiinalaiset, venäläiset tuovat kalansa meidän markkinoillemme ja joka paikassa on tarkoitus valvoa sitä, että myöskin laatu ja kestävä, kestävyys ovat asioita, joista pidetään kiinni kalastuksessa. Eli me tarvitsemme eurooppalaisen ympäristömerkin ja tätä täytyisi sitten myöskin kaikkien noudattaa. Se olisi myöskin oikeudenmukaista meidän omille kalastajillemme. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt vielä sitten komission mm, jäsen Vella. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia puhemies arvoisat jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kehua tätä, tätä mietintöä liittyen tähän yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen ja kalastukseen liittyviin näkökulmiin liittyen. On hienoa, että voin sanoa, että tässä keskitytään tähän tärkeään kehitykseen, jonka pitäisi tuoda kalastus- ja merisopimukset, niitä tulisi nykyaikaista. Me olemme edistäneet tätä jo vuodesta 2006 työryhmän ensimmäisestä kokouksesta lähtien. Haluaisin kiittää esittelijä Nikolaita. Tämä on erittäin sopivaan aikaan, mm, koska tässä neuvottelut ovat nyt juuri käynnistyneet ja tässä on 28. 8. maaliskuuta 8 huhtikuuta pidetty kokous ja nyt sitten pidetään toinen sitten elokuussa elosyyskuun vaihteessa mietintö osoittaa oikeutusti, että tämä uusi väline sisältää elementtejä. Tähän liittyy esimerkiksi hyötyjen jako tähän liittyy alueisiin liittyviä välineitä, esimerkiksi suojellut alueet ja myöskin ympäristön vaikutusten arviointi ja kapasiteetin kasvatus ja myöskin meriteknologian siirtäminen. Tarkoituksena on saada aikaiseksi mekanismi, joka mahdollistaa alueiden luomisen. Tämä helpottaa yhteisöä saavuttamaan tavoitteet, joista päätettiin Rion konferenssissa. Tarkoituksena, että 10 prosenttia merialueesta saadaan näin suojelluksi vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unioni haluaisi, että tähän liittyisi myöskin ympäristön vaikutusten arviointi, että se saataisiin käyttöön. Tätä tarvitaan, jotta voidaan estää kaikki ne toimet, joilla on kielteinen vaikutus merien biodiversiteettiin kaikki toimet merillä, jotka saattavat vaikuttaa merien biodiversiteettiin, myöskin kalastukseen, tulisi kattaa uusilla sopimuksilla, mutta tässä ei kuitenkaan tulisi vesittää jo olemassa olevaa merilainsäädäntöä. Tämän avulla pitäisi myöskin saavuttaa biodiversiteetin suojelutavoitteet eri sopimuksissa. Me sovimme, että merioikeusyleissopimuksen tulisi edelleenkin toimia hyvin, mutta se tulisi vain täytäntöön panna paremmin. Samanaikaisesti pyrimme myöskin tukemaan äh, alueellisten kalastusjärjestöjen toimintaa. Olen sitoutunut vakuuttamaan, että näistä järjestöistä äh, tulee tehokkaampia, kun ne pyrkivät äh, vaikuttamaan näihin kalakantoihin. Haluaisin vakuuttaa teille, että komissio ja Euroopan unioni tulevat olemaan merkittävässä roolissa neuvottelujen aikana ja puolustamaan merien biodiversiteettiä kansainvälisten sitoumuksemme ohella. Tulemme myöskin tukemaan paikalliskalastusjärjestöjen toimintaa oikeaan tasa, oikea tasapaino pitää saada säilyttämisen ja kestävän käytön välille samaan tapaan kuin me teimme myöskin viimeisimmän äh, sopimusmuokkauksen kautta, eikä tässä myöskään pitäisi oikeuksien ja velvoitteiden tasapainoa heikentää, koska tämä on se juridinen puitteisto, jonka kautta kaikkea toimintaa merialueella tulisi säädellä. Haluaisin vielä päättää kiittämällä äh, teitä kaikkia äh, tuestamme liskalastusta vastaan, koska tämä on yksi prioriteeteistamme ja tulemme jatkamaan kansainvälisten kumppaniemme kanssa taistellessamme tätä vakavaa ympäristö, ympäristöllistä ja sosio- sosioekonomista ongelmaa vastaan. Kiitos. Kiitos komission jäsen Vella. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt seuraava esitys.